virittelevat keskusteluamme. Eli olemme käsitelleet nyt kohdat 4, 5, 6, 7, 8, Ilmeisesti tämä mikrofoni nyt toimii. Tämä on siis liitetty kameraan. Eli 678. Ähm. Eli nyt toivotan nämä vierailijat tervetulleiksi. Ja pyytäisin, että he nyt hiljaa asettuvat paikoilleen ja häiritsevät mahdollisimman vähän nyt kokouksen kulkua. Ja seuraavan puheenvuoron kohdista 10, 11, 12, 13 ja 14 kollegamme Barbara Matera. Ja toivotamme siis hänen vieraansa tervetulleeksi. Barbara, teillä on puheenvuoro usean tärkeän hankkeen osalta liittyen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon. Matera, olkaa hyvä. Si, grazie, president. Kiitos puheenjohtaja tämän puheenvuoron eh, esitelläkseni kollegoille Euroopan globalisaatiovaron käyttöönotto, kuusi eri eh, ehdotusta, jotka tulevat kuudesta maasta, eh, kahdesta maasta, Espanjasta ja Puolasta minä yritän puhua hitaammin, koska minulle on viime aikoina sanottu, että minun täytyisi puhua hiukan hitaammin, jotta tulkit pysyisivät paremmin perässä. Ensimmäinen pyyntö tulee Espanjassa. Siinä on tarkoitus antaa tukea 522 työntekijälle, jotka on menettäneet työpaikassa 66 yrityksessä rakennusalalla miljoona 420 000 euroa tästä on kyse. Toinen ehdotus tulee Valensian alueelta Espanjasta. Tässä on kyse 350 työntekijästä, jotka on 143 yrityksessä menettäneet työpaikkansa tekstiilialalla ja tässä on kyse kahdesta miljoonasta kuudesta, kahdesta miljoonasta 600 tuhannesta eurosta. Ja kolmas ehdotus tulee Espanjasta, eh, Aragonan alueelta. Siellä mi, 1100 54 eh, henkilöä on menettänyt työpaikkansa 593 eh, yrityksessä äm, vähittäiskaupassa ja tässä on kyse miljoonasta 506 60 000 eurosta noin suurin piirtein. Ja seuraava eh, ehdotus Espanjasta. Tässä on kyse 508 eh, työntekijästä Automotive yrityksessä, joka on äm, ehm, siis autovalmistaja, ja tässä on kyse noin 330 000 eh, eurosta. Ja sitten nämä vaikeammat yritykset, nämä ovat hiukan vaikeampia, koska minä, nämä tulevat Puolasta ja minulla on vaikeuksia ääntää näitä nimiä, mutta yritän. Ensimmäinen ehdotus tulee, siinä on kyse 590 työntekijästä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Vielopolski Automotive-yrityksessä, joka on autovalmistusalalla, ja tässä on kyse 630 000 eurosta. Ähm, ja toinen ehdotus, 189 työntekijää. Ja tässä vielä hankalampi yrityksen niminen niin Czegielski Poznan yritys, joka on laivan rakennusalalla ja tässä on kyse 115 000 eurosta. Muistutan kollegoita siitä, että äh, näistä ehdotuksista äänestetään äh, joulukuussa sekä budjettivaliokunnassa että täysistunnossa tänä päivänä. Jos puheenjohtaja äh, vahvistaa minulle tämän, niin äänestämme kahdesta ehdotuksesta, jotka esittelin jo e, viime kerralla budjettivaliokunnassa saksanlainen tapaus ja slovakialainen tapaus. Nyt halusin puhua teille kahdesta tarkistuksesta, jotka olen saanut kahdelta kollegalta, jotka eivät valitettavasti ole paikalla, nimittäin kollega Alvaro ja Ojulan. Minä kannatan tätä ensimmäistä tarkistusta, jossa halutaan, että mm, työpaikkansa menetetyt, menetyt työntekijät uudelleen otettaisiin mukaan työmarkkinoille, ehkä myöskin eri alalle. Minä kannatan tätä ehdotusta, joka on hyvin myönteinen myös näille työntekijöille. Sen sijaan en kannata toista tarkistusta, jonka sain samoilta henkilöiltä Alvarolta ja Ojulandilta ja Haglundilta, koska siinä yritetään korostaa globalisaatiorahaston ja sosiaalirahaston täydentävyyttä, ottaen huomioon kuinka paljon pyyntöjä tehdään globalisaatiorahan varojen käyttöönotosta. Siksi oletetaan, että jäsenvaltiot ja komissio käyttävät rakennerahastoja huonolla tavalla. Minä ja kollegat, jotka eivät ole paikalla täällä tänään, haluaisivat korostaa todellakin näiden kahden rahaston täydentävyyttä, mutta toisaalta puhumme täysin erilaisista rahastoista, koska Euroopan sosiaalirahasto, kuten tiedämme, on rakennerahasto, joka on paljon jäykempi ja hitaampi toiminnoissaan. Sen sijaan eurooppalainen globalisaatiorahasto, joka luotiin vasta vähän aikaa sitten, on paljon nopeampi ja joustavampi rahasto ja sen tarkoituksena on antaa tukea tapaus tapaukselta työpaikansa menettäneille, joten minun mielestäni tässä ei voida puhua näiden rahastojen täydentävyydestä. Siksipä en tue tätä tarkistusta kaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, merci cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega, ja onnittelut siitä, että hyvin selkeästi ja tiiviisti pystytte esittelemään nämä hankkeet jotka liittyvät siis kolmeen espanjalaiseen hankkeeseen, yhteen ja kahteen puolalaiseen hankkeeseen, joista sitten tänään keskustellaan ilman äänestystä, ja sitten aiheet, joista äänestetään, eli slovenialainen hanke tai ongelma, ja sitten saksalainen ongelma ja sitten kerroitte näistä kahdesta tarkistuksesta. Haluatko joku käyttää puheenvuoron tässä yhteiskeskustelussa? Ei näytä kukaan haluavan, eli seuraavaksi siirrymme äänestykseen ja voisimme aloittaa välittömästi äänestyksillä liittyen näihin hankkeisiin, jotka Matera meille juuri esitteli. Eli kohta 19 ja 20. Teillä kaikilla on äänestyslista. Siinä on kaksi tarkistusta. Ensimmäinen tarkistus Alvarolta ja Haaglundilta. Alvaro ei ole paikalla. Esittele puoltaa. anteeksi, Haaglundhan on siellä. Eli Esittelijä tukee tätä ensimmäistä tarkistusta. Eli äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi. Siinä esittelijä on vastaan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Haglund. Hän nyt vähän jäi vähemmistöön mutta se on siis hylätty. Ja sitten äänestämme koko tekstistä liittyen kohti äänet puolesta vastaan tyhjää. A1 vastaani ja yksi tyhjä ääni. Eli ne on hyväksytty. Eli kiitoksia erinomaiselle esittelijälle Materalle. Sitten äänestys jatkuu. Sitten lisätalousarvio 9, josta keskustellaan samaan aikaan kuin kohdasta 17, joka liittyy eu solidarisuusrahaston varojen käyttöönottoon kahdessa maassa, Portugalissa ja Ranskassa. Esittelijä Suurian, olkaa hyvä. Uh, sorry, Mr. Chairman. Uh... Anteeksi, puheenjohtaja. Bögen piti lähteä ja hän antoi minulle luvan mainita, että hän tukee tätä ehdotusta. Ja niin minäkin, mitä tulee näihin rahoitusvaikutuksiin. Mutta kuitenkin täytyy sanoa, että muutamia ongelmia kyllä on. Meidän piti äänestää tämän puolesta, mutta kuitenkin meidän täytyy nyt vähän valittaa näistä lähteistä, joita komissio ehdottaa näiden varojen käyttöönotolle. Muistakaa, kuinka vaikeaa viime vuonna – oli saada aikaan eurooppalainen pelastussuunnitelma ja löytää sille varoja. Ja nyt sitten on nähty, että näitä varoja on käytetty täysin muihin tarkoituksiin. Eli joskus tällaiset kiireelliset tarpeet tai toiveet komissiossa luoda uusia mahdollisuuksia ja rahoituslähteitä eivät aina ole täysin perusteltuja myöhemmin. Eli miksi näitä uusia energialähteitä käytetään koska vare on käytetty vähän. No hanke ei ollut riittävän hyvä, eikä tässä ole nähty millaisia tarpeita ja ongelmia Euroopan veronmaksajilla on. Eli me haluaisimme parempaa varojen käyttöä tai parempaa suunnittelua tulevaisuudessa. Mutta se, että tästä puhutaan ongelmana ja valitetaan, siitä huolimatta tuen kumpaakin ehdotusta ja pyytäisin, että valiokunta äänestää niiden puolesta. Très bien. Merci, monsieur le rapporteur. Donc je... Kiitoksia esittelijä. Ja siis te puhuitte näistä rahoituskysymyksistä ja myöskin oikeudellisista kysymyksistä. Böge on esittelijä näiden osalta. Jos kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, niin minulla olisi kaksi huomiota. Näin, että saliin tuli komission budjettipääosaston pääjohtaja, vai oliko se vain harhanäkö? Ai hän lähti jo pois. No, hän oli ihan vähän aikaa sitten vain paikalla. No se on harmi koska hän olisi voinut nähdä, että budjettivaliokunta hyväksyy aina silloin tällöin budjetteja. Eli, no, no niin, sitten vakavasti ottaen. Nyt panen merkille, että neuvosto, jossa on paljon metafyysisiä, poliittisia ja oikeudellisia kysymyksiä tällä hetkellä liittyen menettelytapoihin, neuvosto ei vieläkään lopullisesti ja päättäväisesti ole ratkaisut kysymystä, jota sen pitäisi käsitellä, eli miten kansalliset parlamentit ovat mukana budjettimenettelyssä pöytäkirjan yksimukaisesti Lissabonin sopimuksesta liittyen varhaisen varoituksen järjestelmään. Ja edelleen kysymyksenä on, aikooko neuvosto taas hukata lisää kahdeksan viikkoa pyytääkseen lausunnon 27 kansalliselta parlamentilta ja 40 kamarilta, joita on näissä eri jäsenvaltioissa. Eli pitääkö antaa kiireellistä apua Portugalille ja Ranskalle? No huomenna kyseessä ovat toiset maat. Ja kuten roomalaiset sanoivat. Summum just summum juria. Eli äärimmäinen oikeus johtaa äärimmäiseen epäoikeudenmukaisuuteen. Ja kuten raamatussa sanotaan, kirjaimet tappavat ja henki elävöittää. Eli meidän täytyy elävöittää tätä tilannetta. Ja sitten tästä lisätalousarvioesityksestä sanoisin, että nyt täytyy miettiä, kun hyväksytään vuoden 2011 budjetti ja mietitään uusia budjettihankkeita, joita komissio meille esittelee. Ja kun otetaan huomioon, että sovittelun epäonnistui, eli nyt neuvoston täytyy selvittää, haluaako se pidentää tätä menettelyä vielä ja pakottaa itsensä vielä kahdeksan lisäviikon ajaksi näihin kysymyksiin. Eli nyt äänestämme yhteisesti kohdista 16 ja 17. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Eli nämä kaksi maata saavat nyt rahoitusta solidaisuusrahastosta. Sitten kohta 21, joka liittyy siirtoesityksiin. Eli tämä liittyy talousarvioon 2010. Suurian, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos olen saanut oikeita tietoja, niin on kaksi ehdotusta, josta meidän pitää äänestää. Jos en ole väärässä, niin 37 ja 38 ovat nämä kohdat. Ne koskevat Sloveniaa ja Saksaa. Sitten on muita, joista äänestetään sitten seuraavassa kokouksessamme. Ja si- sieltä löytyy yksi ehdotus, joka on varsin ristiriitainen ja kiistanalainen ja vaatii hiukan selvennystä. Nimittäin numero 58. Tämä on pitkä tarina ja minusta tuntuu siltä, että Euroopan komissio on pyytänyt noin neljää miljoonaa euroa tai enemmänkin. Jotakin ei kovin selvää pankkitoimintaa varten. Täytyy pankin kaatuminen. I must tell you that in... Ja sitten on tämä tuomistojen päätös, mutta minun täytyy sanoa, että, tämä tulee minun vaatimattoman älylliseen kapasiteettiin, niin en kyllä välttämättä ymmärrä, mitä tämä oikein tarkoittaa. Äh, lainaan virheet lainoissa. Täytyy hiukan tietysti opetella tätä asiaa, mutta tarvitsen juridisen selvennyksen, että ymmärrän oikein, mitä on tapahtunut ja miksi tällainen ongelma pitää hoitaa siirron kautta. En ole valmis äänestyttämään tai äänestämään tästä asiasta. Hyvä, esittelijä. Tuli aivan selväksi. Me äänestämme sitten vain 37-38 siirrosta ja ne itse asiassa vastaavat täydennysrahoitusta kahdelle operaatiolle, josta äsken puhuimme. Me äänestämme niistä yhdessä puolesta. Kuka puolta siirtää, kuka vastustaa? Kaksi vastaan ääntä. Rova Andersen, te ette tiennyt, mistä oli kyse, mutta siltikin. Yes. If in doubt, vote. Jos epäilette, niin aina äänestäkää ei. Niinpä. Kiitoksia. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten herra Surjan, haluaako komissio, al- tai haluaako komissio nyt alkaa vastata näihin herra Surjanin kysymyksiin? Kyllä, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on mukanani kollegani herra Spillani, joka on budjettipääosaston tilintarkastustyöryhmässä mukana. Hän voi antaa selventäviä vastauksia, jotta ymmärrätte tämän pyynnön paremmin. Olkaa hyvä, johtaja. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja ja esittelijä. Minulla ei ollut tilaisuutta selittää tätä tietenkään esittelen tätä juuri selittikin itse, mutta tässä on kyseessä sellainen tapaus, joka on vuodelta 2008. Se on tehtiin tällainen maksu kansalaisjärjestölle, joka tekee työtä komission puolesta entisessä Jugoslavian tasavallassa. Maks... Maksuja oli tehty jo onnistunut useita ja sitten tehtiin kolme maksua vielä ja ikävä kyllä ne eivät päätyneet avunsaajan pankkiin. Summa on kolme miljoonaa euroa kokonaisuudessaan. Välittömästi tietenkin kuulimme tästä, koska avunsaaja ei ollut saanut näitä varoja. Tästä tuli iso ongelma siinä vaiheessa komissiossa. Juurinen yksikkö komissiossa hän siinä otettiin väittömästi yhteyttä ja sitten puolitoista kuukauden aikana asiantuntija kabinetti jotka käsittelevät tämän tyyppisiä kansainvälisiä pankkimaksukysymyksiä, vakuutti meille, että meillä oli erittäin hyvä mahdollisuus saada takaisin kaikki näistä rahoista. Tältä pohjalta perintämääräys laadittiin. Sitten toinen maksu tehtiin. Tietysti voitte kuvitella, että avunsaaja ei ollut saanut mitään varoja. Ja toinen maksu tehtiin ja avunsaaja sai nämä varat ja silloin avun saatettiin pois tästä kuvasta. Tavallaan sitten maksut teknisesti tulivat taseen ulkopuolelta ja juurinen järjestelmä silloin ja kokoukset pankin kanssa järjestettiin. Pankki alun perin suostui korvaamaan ja sitten 99 vuoden alussa tilanne muuttui radikaalisti. Silloin meillä useiden vuosien aikana haluttiin taka- korva, korva, korvauksia, mutta tähän meni jonkin verran aikaa, mutta lopulta komissio otti tämän pankkikysymyksen Brysselissä tuomioistuimen mikä oli päätösvaltainen, mutta ikävä kyllä me häväsimme tämän tapauksen virhe jo, laissa, joka oli syynä, miksi joudumme peruuttamaan toisen perintä määräyksen kolmesta miljoonasta, joka sen, että voimme tehdä toisen maksun ja varmistimme, että avunsaaja sai nämä varat. Tämä on tapaus, jossa pankit olivat joutuneet sijoitustilaan ja rahat vaan meni, joutuivat tavallaan mustaan aukkoon. Loppujen lopuksi me olimme vaatineet, että pankki oli vastuussa, piti varmistaa, että rahat löysivät tiensä lopultakin avunsaajalle, mutta ikävä kyllä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täällä Brysselissä totesi, että itse asiassa rahat olivat menneet sen välipankkiin. Voin antaa tässä kaikki tarkat tiedot esittelijälle. Tämä on julkinen oikeudenkäynti ja tämän takia me emme enää voineet pitää Belgiassa olevaa pankkia vastuullisena. He olivat tavallaan vapautuneet tästä vastuusta tämä niin väli, välipankille. Silloin tämä meni jotenkin pieleen ja rahat hävisivät. Tämä oli yksi syy, miksi tähän meni niin paljon aikaa, kun nyt jäljittää tätä. Tämä on surullinen tarina, mutta olemme tehneet kaiken. Ja tässä tapauksessa sitten olemme toimineet niin, että olemme yrittäneet budjetoida sen, koska tämä on ollut kuitenkin tasessa komission tasessa tämän ajan. Olemme selvittäneet asiaa, mutta ikävä kyllä tämä nyt tarkoittaa sitä, että me joudumme vastuullemme kolme miljoonaa. Tässä virheenä, arviointivirheenä oli, että meistä tuntui siltä, että meillä oli oikeus saada täysi korvaus, mutta ikävä kyllä päätin olla myös tekemästä valitusta, koska oli menet, olisi menetetty vieläkin enemmän rahaa, hukattu tavallaan rahaa, näin asiantuntijamme sanoivat asiassa, jossa tavalla, todennäköisesti ei voitu millään voittaa. Toinen summa liittyy Mm, keskeyttämistiliin, jossa odotetaan perin, rahoja odotetaan perittäväksi. Ja tässä toimitaan komission ulkoisten osastojen kanssa ja erityisesti mitä tulee uuteen hallintoon, niin halusimme nyt siistiä näitä asioita, jotka ovat varsin normaalin tapaisia kysymyksiä. Ja voin vakuuttaa valiokunnat summat henkilöstökysymyksissä, siis että ihmiset olisivat saaneet ennakkoon, ennakkomaksuja. Me olemme hoitaneet nämä aivan loppuun asti. Nämä ovat aivan normaaleja kaupallisia kysymyksiä tavallaan. Ja näitä summia ei suoraan otettu budjetista ja tämä on tämä toinen osa tätä siirtoa. Mielelläni kahden kesken selitän tätä vielä tarkemmin esittelijälle, jos hän näin haluaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia johtaja näistä kahdesta eri tapauksesta ja selityksestä tuli selväksi. Ensimmäinen kohta liittyy tällaiseen detektiivi kirjaan tavallaan. Ja esittelijä, niin kuin te varmaan ottaakin teihin yhteyttä niin, että voi varmistautua siitä, että looginen jatko näille oikeuden päätöksille johti tähän siirtoon. Me siis äänestämme tästä sitten ensi kerralla. Näin ollen. Ja tästä toista kohdasta äänestämme myös. Tämä näistä komission budjettisiirrosta sitten muista pääosastoista. Kiitän herra Suljani ja sitten herra Manka jatkaa. Hän esittelee siirrot, parlamentin siirrot ja puhuu myös oikeusasiamiehestä ja tilintarkastustuomioistuimesta. Tilintarkastustuomioistuimesta. Herra Manka. Kiitoksia tässä on kyse kolmesta määrärahasiirrosta. Ensimmäinen koskee tilintarkastustuomioistuimen. Tilintarkastustuomioistuin 2004 pyysi ja ryhdyttiin toimenpiteisiin mitä tulee ää, luokkiin A, ää, palkkaluokkiin A ja B, eli siis, että AST-palkkaluokkiista tehdään AD-palkkaluokki ja tehokkuuden lisäämiseksi tämä on nyt hyväksytty joka kerta. Yhdeksän AST-virasta tulee yhdeksän AD-virkaa. Tämä muutos ei aiheuta mitään rahoitusmuutoksia, joten kannatan sitä, että äänestämme puolesta. Sur, la, sur le transfert, c'est on. Kiitoksia. Sitten 11. Onko siitä mitään kysyttävää? No hyvä. Sitten äänestämme puolesta. Merci. Qui Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi vastaan ääntä. Tarkistus. 47 ART. Dvora Európskeho ombudsmana. Tässä on kyse äm, oikeusasiamiehessä ja tässä on kyse kahdesta AD6 määräaikaisvirasta, joista on tarkoitus tehdä pysyviä virkoja. Kaikki edellytykset on täytetty ja budjettia ei ole muutettava, joten kannatan nyt äänestämään puolesta. Bien. Pas de répercussion budgétaire. Qui... Ei vaikuta budjettiin puolesta. Je vous remercie. Qui est Vastaan. Merci. Abstention. Tyhjää. Hyväksytty myös. Transfer. Ei muuta siirtoja. Ai yksi vielä. Esittelijä. Transfer, uh, Meillä on vielä yksi määrärahasiirto. Tämä koskee Euroopan parlamenttia. Keskipitkän aikavälin ITRE-strategiassa äänestettiin siitä, kuinka paljon virkoja perustetaan Brysselin ja Strasbourgiin internettiä varten. Tämän järjestelmän käyttöön oton tulisi maksaa 7,8 miljoonaa euroa, 3,8 miljoonaa Brysselissä ja yli 4 miljoonaa Strasbourgissa. Ja minulla on muutamia kommentteja tähän asiaan liittyen. Kyllä, minäkin käytän wifiä langatonta verkkoa. Minulla on aina kaksi laitetta mukana ja ilman langatonta verkkoa en toimisi eh, laisinkaan. Mutta Strasbourgissa olemme vain muutaman päivän eh, vuodessa ja eh, kysyn itseltäni, että ovatko ne neljä miljoonaa euroa. Ainoastaan käyttökulut ovat 1,2 miljoonaa euroa kummassakin kaupungissa. Onko tämä tehokasta? Kaikki asiakirjat annettiin minulle vasta perjantaina ja kävi ilmi, että tämä ei ole ollenkaan helppoa. Tänään puhuin myös herra Laforeen kanssa, innovaatiopääjohtajan kanssa, ja kysyin häneltä seuraavaa. Jos me haluamme käyttää näitä laitteita Strasbourgissa, niin tarvitsemme myös kustannuslaskelmat siitä, millaista hyötyä meillä tässä on niin tällaisia asiakirjoja minun en ole saanut. Nyt nämä asiakirjat sain herta Laforelta ja jos hän on täällä paikalla tänään, halusin käytyä hänen puoleensa, jotta hän voisi sanoa meille muutaman sana sen langattoman verkon tehokkuudesta Strasbourgissa. Pääjohtaja on paikalla. Ai, te olette siellä. Olkaa hyvä. No, no, Mr. Chairman. Puheenjohtaja, minä tuen täysin esittelijä Later I should like to ask the floor. Mutta myöhemmin haluaisin puhe, puheenvuoron. Vai nytkö? Ei. You, have the floor now or after... after... Mutta te nyt vai vastauksen jälkeen? General. Pääsi, pääjohtaja, olkaa hyvä. Uh, cette demande de transfert vient... Tämä siirtopyyntö tietenkin tulee sen jälkeen, kun tehty kaksi pyytöstä, päätöstä puhemiehistössä pyydettiin täydellistä tutkimusta WIFin laajuudesta parlamentissa ja toinen jo päätös, joka koski sen hyväksynnän myös täysistuntosaleissa. Etu on toisaalta taloudellista ja myös käytetään hyvin teknologiaa. Mitä tulee talouspuoleen, on aivan selvää, että mo- mobiiliteknologia on erittäin kehittynyttä ja se kuuluu nyt parlamentin strategiaan että parlamentin, voi, parlamentin jäsenet voivat täysin vapaasti liikkua tällä niin sisällä kuin ulkonakin, jotta liikkuvuutta voidaan, voi olla, että kun kustannukset ovat kuitenkin äärimmäisen korkeita, kun näitä sähköpostitetaan vastaan puhelimitse. Jos mepeillä on wifi käytävissä, niin tämä on aivan oikein perusteltua lisäksi markkinoille on tullut, ja tämä on vielä aivan uutta, iPodin tapaisia PC-liittymiä. Ensi vuonna varmasti niitä tulee olemaan kymmenkunta lisää. Ne, voidaan, ne liittyvät suoraan verkkoon ja siksi voidaan saada wifi-käyttöön tätä kautta. Samat perustelut koskevat tätä, koska tätä kolmatta kysymystä, sekin on ollut parlamentin tavoitteena, EMAS-tavoite. Tämä liittyy siihen, että halutaan vähentää paperia, paperin käyttöä. Liikkuvuus tarkoittaa myös sitä, että on vähemmän paperia. Siis kaikki komission valiokuntien asiakirjat saadaan käyttöön Laitte- laitteessa, jota haluatte käyttää, onko sitten kannettavasta tai tällaista muusta yhteydestä. Tällainen tulee käyttöön ensi vuonna ja jotta näin voidaan tehdä, Wifin kattavuus on olennaisen tärkeää. Samat perustelut koskevat Strasbourgia. Siellä pidetään kaikki ryhmäkokoukset ja täysistunnot. Yksi ryhmäkokous per päivä. Wifi auttaa meppejä, poliittisia ryhmiä, mutta myös kansalaisia, joita on yhä enemmän vierailemassa parlamentissa. Mitä tulee kustannuksiin? Tämä on tämä viimeinen osa. Te tiedätte, Elvis-järjestelmän täysistunnossa siis on nämä ruudut, joilla annetaan yleistä tietoa siitä, missä mennään täysistunnossa. Puhutaan äänestyksestä ja esittelystä. Jos meidän pitää laittaa tätä järjestelmä kaikkiin muihinkin kokouksiin kuin täysistuntoon, silloin ratkaisu, jota olemme analysoineet infrastruktuurin kautta, kaikki salit, joissa olisi tällainen näyttö tai ruutu, siis lisäinfrastruktuuria, energiaa tarvitaan, siis tarvitaan tällainen jokaisen paikkaan tällainen ruutu ja sitten näistä laatteista syntyy lämpöä. Pitää myös pystyä viilentämään salaja. Ja sitten tämä olisi niin kallista, että tätä ei voida ottaa huomioon. Me olemme laskeneet, että tämän tyyppinen ruutu salissa maksaisi koska siis pitää muuttaa näitä pöytiä. Tämä maksin siis 4 miljoonaa euroa per työpiste. Tämä kunnataan 35 salia, tämä olisi 41 miljoonaa euroa kokonaiskustannuksia joten olen sitä mieltä, siis Raspussa ja Brysselissä olen sitä mieltä, että tämä teknologinen vaihtoehto on täysin oikeutettu. Se on pitkän aikavälin investointi, ja se vastaa joustotarpeisiin, jota METIPit toivovat. Tämä on siis todella tekninen ja poliittinen perustelu. Eh, Kiitoksia pääjohtaja. Ja sitten Surjan. Eh, thank you. After... Kiitoksia. Näiden selitysten jälkeen olen valmis tukemaan alkuperäistä ehdotusta, varsinkin kun tiedän, että meillä tulee olemaan ongelmia ensi vuoden budjetin suhteen. Jos me lykkäämme osan päätöksistä, kuka tietää, mikä aikataulu meillä meidän edessä, eli pyytäisin esittelijää olemaan hiukan joustava. Minulla on paljon ongelmia Strasbourgissa, erityisesti silloin, kun minulla on harjoittelijoita mukana. Ja heillä on kannettavat tietokoneet ja meillä on vain yksi johto. Ja sali on pieni, mutta ainakin, että sinne mahtuu tuoli ja tietokone, jotta he pystyvät osallistumaan työhön. Eli mielestäni tämä, mitä kuultiin, oli ihan järkevää. Bien, je merci. Euh, Kiitoksia. Sitten Artun. Dank u wel, voorzitter. Afgezien van het feit... Kiitoksia puheenjohtaja. Pian tulee näistä kokouksista tulee todella huvittavia, kun kaikki mepit istuvat vain tietokoneidensa takana. No, mutta minulla on vielä kaksi kysymystä. Miksi tässä puhutaan tästä ulkoisesta avusta? Meillähän on omat ATK-asiantuntijamme, eikö heillä ole riittävästi asiantuntemuutta? Entäs tämä sitten hankintajärjestelmä, onko se otettu huomioon? La deuxième question, monsieur. Kiitoksia sitten Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Me aina puollamme laadukasta lainsäädäntöä, tuottavuutta, ja missä tahansa me tekevät työtä, heillä pitäisi olla tarvittavat resurssit, jotta voivat tehdä työtään mahdollisimman hyvissä olosuhteissa tämän kattavan esityksen jälkeen, selvityksen jälkeen, jonka pääjohtaja antoi, en ollenkaan epäile sitä, etteikö meidän pitäisi tukea tätä aloitetta, joka ennen kaikkea tai tuottavuuden lisäksi voi auttaa meitä saavuttamaan 2020 tavoitteita Euroopassa, mitä tulee energian, säästöön. Kiitoksia. Vastaatteko puheenjohtaja tähän toiseen kysymykseen? Ensimmäinen voi kai koskea äh, tätä, tämä valtava hanke, joka tekee, saa yhteisöt tekemään työtä silloin, kun on jo itse paikalla saleissa tai komission kokouksessa, kun ei ole kokousta. Tämä hanke pitäisi nostaa kaikkia kattoja käytävillä, en voi luottaa muuta. Siis tätä, tätä valvot, virkamiehet talvat, mutta täytyy myös seurata tätä hanketta jatkossa, koska tämä on näin laaja. Mitä tulee sitten hintaan? Tämä on tulosta tarjouskilpailusta, jonka järjestimme, ja tulokset on jo siis saatu. Kyseessä on julkinen virkakilpailu. Vous avez retenu le moins 10 ans. Tämä on siis tarjouskilpailu, joka mahdollistaa sen, että voimme ostaa laitteista tai materiaalia. Tämä tehtiin kai vuonna 2005. Ja se on ainoa puitesopimus tavallaan, joka mahdollistaa joustoa voida ostaa materiaalia, jota haluamme käyttöömme. Tämä julk- tarjouskilpailu on tietenkin julkinen ja se on nyt olemassa, joten emme tekisi muuta ehdotusta. Kiitoksia. Esittelijä, teidän kantanne liittyen tähän siirtoesitykseen. Ďakujem, pán predseda, eh, aj za diskusiu, aj za vysvetlenie. A chcem povedať môjmu kolegovi Laslovi Surianovi, že ja som dostatočne... Kiitoksia näistä selvityksistä. Minä haluaisin sanoa herra Su- Suurjanille, että olen joustava. Olen riittävän joustava. Tässä oli kysymysmerkkiä, avoimia kysymyksiä. Jokainen ongelma on myös nähtävä tehokkuuden näkökulmasta ja hyödyn näkökulmasta. Ja nämä argumentit saimme nyt pääjohtajalle. Eli siis että näillä argumenteilla on merkittävä rooli kaikkien ongelmien suhteen, jotta jäsenet voivat sitten tehdä oikean päätöksen. Tässä on kyse kilometreistä kaapelia. En minä laisinkaan halua kyseenalaistaa tätä hintaa, mutta se aika, jota me, jonka me olemme Strasbourgissa, on varsin lyhyt, ja siksi esitin tämän kysymyksen, onko tehokasta ja järkevää rakentaa sille sinne tällainen järjestelmä. Jos langattoman verkon kautta voisi myöskin soittaa, niin säästöt voisivat olla valtavat, mutta olen joustava ja olen nyt sitä mieltä, että voimme äänestää tämän puolesta. Bien, je vous remercie. Kiitoksia. Niin. No Strasbourgissahan käydään vain kerran kuussa ja ollaan siellä kolmiota, eli nyt täytyy miettiä, pystytäänkö siellä tänä aikana työskentelemään kunnolla vai ei. No nyt meillä on tiedot, jotta voimme äänestää ja esittelijä tukee tätä siirtoa. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Kiitos. Siirtoesitys on hyväksytty. Esittelijä Mankaa ei muita esityksiä. Selvä. Sitten vielä viimeinen kohta esityslistalla. A ei vielä. Surjan vielä. time, the commission... Tällä välin komissio on pyytänyt, että on pyytänyt, josta haluan teille kertoa. Täällä on pitkä luettelo siirtoja jotka olemme lykänneet, erityisesti koskien globalisaatiorahastoa ja koska oleva matera ei ole paikalla, emme voi tässä asiassa edetä, joten en halua nyt niitä mainita. Mutta pyyntö koskee neljää viittä muuta. Yhdestä niistä keskusteltiin tämän pankkiasian yhteydessä, jota mielestäni pitäisi joka tapauksessa odottaa hiukan. Ja myös sihteeristö ei ole valmistautunut äänestämään näistä muista pyyntö komissiolta minulle tai kysymys oli, voisimmeko äänestää ensi viikolla Strasbourgissa. En näe, että on järjestet, ollaan järjestämässä mitään ylimääräistä budjettivaliokunnan kokousta ja olisi kyllä aika outoa, jos näin olisi. Ja jos tarkoituksena on äänestää ensimmäinen joulukuuta, niin kysymykseni oikeastaan valiokunnalle on, onko tämä heille tuhoksia, jos näin on, niin miksi tämä jättää tällainen asia 5. marraskuuta? Hiukan liian iso toive nyt komissiolta kaikella ystävyydellä. On ihan vaikea tällaista pyyntöä täyttää. Kiitoksia vielä Gressle tästä asiasta. No, oletan, että kyseessä on tämä DEC 61, eh, siis tämäkin on yksi niistä siirroista, jonka eh, Laslo haluaa siirrettävän. Minä haluaisin siitä sanoa, että tämä ei ole pelkästään siirto, vaan tämä on todellinen muutos tässä budjettikohdassa. Tämä on tällä hetkellä budjettikohta, jossa liittyvät eh, valtiot saavat maina määrärahoja. Ja tällä tavoin vähennetään budjetin avoimuutta ja se ei nytkään ole kovinkaan läpinäkyvä. Joten äh, haluaisin kysyä, että mitä komissio oikein näkee tämän asian. Emme voi sitten äh, kun annetaan vastuuvapaus, niin saada lukuja kaikista näistä kohdista. Kyllähän budjettivaliokunnan täytyy tietää, millainen budjetti oikein on minä näen tässä tämän ongelman näistä ylijäävistä varoista, mutta sitten on pyydettävä näitä määrärahasiirtoja. Haluammeko todella budjettia, jos emme laisinkaan tiedä, mitä määrärahoille tapahtuu, että meillä on vain yksi iso mm, summa, josta jokainen voi ottaa rahaa niin kuin juuri tarpeen, tarvitsee minusta. Tämä on kyllä kovin ikävää. No niin, eli Gresle vastasi tähän Suranin niin kysymykseen. Me emme nyt voi edetä tämän esityksen suhteen. Eli oikeudellisesti voimme odottaa joulukuuhun. Seuraava kokous joka tapauksessa on ensimmäinen joulukuuta. Ehkä meillä on vielä ylimääräinen kokous ensi viikolla. Puhumme siitä kohta, mutta se ei kuitenkaan koske yhtä esitys, siirtoesitystä, olisi kuinka tärkeä hyvänsä. Eli nyt me voimme sitten lähteä Holmarin selostuksen mukana kuuntelemaan Nigerin tilannetta. Eli Niger, olkaa hyvä. Excuse. Niin. Tämä on kyllä aika helppo juttu tämä Niger. Meidän matkamme sinne on ainakin helppo. on kollegin. Hyvät kollegat, tässä on kyse tontista, jonka tarkkaan käytetään EUn edustuston rakennuksen rakentamiseksi. Meillä on tällainen ongelma. Meillä on nyt äm, toisessa ja kolmannessa kerroksessa eräässä pankissa toimitilamme. Tässä on kyse Bank International Pool Afrikista. Meillä on äh, 100, 1140 neliömetriä tilaa 80 eh, työntekijälle. Tämä ongelma on siinä, että eh, meillä on turvallisuusongelma. Tämä rakennus on ihan julkinen rakennus, eh, henkilöt voivat kävellä sisään ja ulos, ja meillä on ongelma terrorismin suhteen, ja siksi komissio on ryhtynyt etsimään uutta muuttaa toimitilaa. Me ymmärrämme tätä, koska työntekijämme ovat joissain maailmankolkissa kyllä vaarassa. Ja tästä syystä on nyt ajateltu, että ostetaan tontti, joka on kahden suurlähetystön välillä hyvin turvallisella alueella, joka ei ole julkisesti, sinne ei ole julkista pääsyä ja siksipä työntekijät ovat siellä paljon paremmassa turvassa kuin tässä julkisessa rakennuksessa, jota ei voida mitenkään eristää ja minkä, ympärillä ei ole minkäänlaisia turvallisuustoimenpiteitä. Kokonaissumma on miljoona 17 460. Maksetaan kahdessa erässä Tämä tontti tällä hetkellä kuuluu Ranskan valtiolle ja Ranskan valtio on valmis antamaan Euroopan instituutiolle paremman tontin kuin mitä, tai paremmat tilat kuin mitä niillä nyt on Nigerissä, ja siksi pyytäisin nyt lupaa sille, että saamme ostaa tämän tontin. Kiitoksia. Eli esittelijä, tämä merkitsee, että nyt olemme 179 artiklan mukaisessa menettelyssä, eli suosittelette, ettemme tee lausuntoa. Selvä. Eli Arton on pyytänyt puheenvuoroa. Voorzitter, ik zou graag eh, namens onze commissie wel om... Puheenjohtaja tekisi mielelläni ilmoituksen. Haluaisin virallisen lausunnon kyllä tästä, toisin kuin sanoitte. Selvä, tämä panna merkille. Sitten Haug. Nur Frage. Niin, minulla on vain kysymys. Jos nyt kuulen tämän, tämän kuvailun, että haluamme lähteä tästä pankista, koska siellä on riittävän turvallinen ja haluamme rakentaa tällaisen pienen linnakkeen Nigeriin. No, mutta kysymys kuuluu se, mitä me oikein äh, odotamme näiltä ähm, edustustolta, että ne ovat jonkinlainen äm, julkisivu äh, Euroopan unionilla, oli kyse sitten komission tai Euroopan parlamentin edustustosta, niin onko siellä minkäänlaista mahdollisuutta äh, olla yhteydessä äh, kansaan vai eikö sitä haluta vai mikä on tilanne? Also, nicht so wie in so- ei, ei ole niin kuin Sofiassa, jossa olemme Äh, Englannin suurlähetystössä ja jokainen, joka äh, haluaa jonkun pienen esitteen, niin joutuu ruumiin tarkastukseen, vaan kyllä tämä rakennus on mm, sellainen, että sinne pääsee, mutta se ei ole tällaisessa epäselvässä kaupunkiympäristössä ja tässä olemassa olevassa rakennuksessa on hyvin paljon ongelmia ilmastoinnin, valaistuksen suhteen, melun tason suhteen. Sitä ei voida oikeastaan hyväksyä. Meidän täytyy suunnitella jotain muuta Äh, ei tässä kyse ole mistään linnakkeesta, mutta koska siellä on suurlähetystöjä ympärillä, niin siellä on enemmän valvontaa ja poliiseja. Kyllä sinne jokainen saa mennä, mutta äh, ympäristö on turvallisempi. Kiitoksia. Sitten Inge. En nyt halua jatkaa tätä, mutta tämä Jutan kysymys ei ole mikään hullumpi, koska nyt edessämme on paljon toimintaa ulkosuhdeasioissa, eli olisi hyvä, jos tämä uusi hallinto, jos sellainen joskus sanan aikaan, voisi luoda katsauksen siitä, millaisia rakennuksia ja millaista turvallisuutta meillä on. Turvallisuushan on aina tärkeä kysymys, ja sen perusteella voidaan tehdä kaikkea. Eli olisi hyvä, jos saisimme vähän näkemystä siitä, mitä 140 ulkomaanpisteessä, miltä tulevaisuus niissä näyttää. Kiitoksia. Eli pyydämme, että komissio vastaa tähän ongelmaan ensi kerralla. Tämä nyt ei ole kiireinen kysymys, kun otetaan huomioon tämä vuoden 2001 budjetti ja sen viivästyminen, eli ulkosuurihallinnolla ei kuitenkaan ole varoja vielä moneen viikkoon. Sitten Nigerin suhteen sanoisin, että jos Ranska antaa tontin, niin sitten se pitää nopeasti ottaa. Nigerissä on 50 prosentin mahdollisuus, että siellä alla on öljyä, tai sitten 50 prosentin mahdollisuus, että siellä on uraania. Ja toivottavasti se nyt ei ole uraania, näin toivon henkilökohtaisesti. Onneksi vihreät nyt eivät ole täällä paikalla, kun sanon näin hirveitä asioita. Wenn wir dort uranium... Puheenjohtaja, jos me löytäisimme sieltä uraania tai öljyä, eh, niin sitten löydämme sen myös Ranskan suurlähetystön alta, koska se on eh, aivan siinä vieressä. Très bien. Bon, alors... No niin. Tämä oli tärkeä huomio. Eli esittelijämme ehdottaa, ettemme laadi lausuntoa. Artun kuitenkin haluaa, että lausunto tehtäisiin. Eli kuka on esittelijän kannalla ei lausuntoa? Kiitos. Ja kuka haluaisi lausunnon? Tyhjää. Eli me katsomme tämän junan ohi kulkevan, emmekä pysäytä sitä. Sitten viimeinen kohta. Budjettikeskustelussa olen pyytänyt, että Euroopan parlamentti varaisi meille ajan. En nyt vielä tiedä tarkkaa ajankohtaa. Ah, hetkinen. Jaa, olkaa hyvä. Anteeksi, että keskeytän. Tämä menee nyt aivan nopsan. On syy, miksi? Äh, das schnell voran. On syy, miksi meidän täytyy mennä, miksi menen tässä nopeasti eteenpäin. Dein, äh, Rapan ulkosuudenhallinnon ongel, äh, rakennuksissa on muutamia ongelmia. Yksi liittyy maaperän neutraaliuteen. 30 8000 neliömetriä lähdetään ja 64 000 neliömetriä sinne muutetaan. Näistä 8000 000 neliömetristä niistä ainoastaan 18 000 löytävät uudelleen käyttöä ja sitten nämä muut 20 000 sanotaan, että komissio on kovin tiukassa että sillä on hyvin vähän tilaa. Ja sitten minä vastasin siihen, että MEPit toimistoissaan, niillä on, heillä on paljon vähemmän tilaa kuin komissiolla koskaan on. Meillä on paljon hankalampi tilanne ja budjetti on tiukka, joten mitä tulee tilan neutraaliuteen, tämä luvattiin alun perin. Nyt haluaisin kyseenalaistaa tämän sitten toiseksi budjetin neutraalius. Sitä ei ole ja sen täysi vaikutus budjettiluonnokseen, myöskin mitä tulee lukuihin, niin meillä on muutamia kysymyksiä, koska jotkut luvut eivät ole tiedossa ja erityisesti rakennuksen mm, järjest miten se järjestäytyy, paitsi että meillä on tämä rakennus ja suurin piirtein tiedetään, millaisia vuokrakustannuksia siitä on ja millainen neliömetrihinta tämä on, mutta kokonaiskustannukset eivät ole tiedossa ja siksi minulla olisi kysymyksiä tästä. Kolmanneksi turvallisuuskysymys, se varmaan voidaan ratkaista, koska joissain näissä rakennuksissa on alhaalla ää, supermarketti ja se on tietenkin valtaisa riski. Mitään ei voida valvoa, mutta kahdessa rakennuksessa ei ole supermarketteja eikä ravintoloita, joten tämä pystyttäisiin ratkaisemaan, mutta minulle kustannukset sanottiin, että se on 3,3 miljoonaa, mutta sisäisesti minulle sanottiin, että kustannukset ovat korkeammat, joten haluaisin mielelläni tietää todelliset luvut, koska tämä on tarpeen että tiedämme, mitä tämä kaikki oikeastaan maksaa. Ja neljäs kysymys on oikeudellinen tilanne budjetineuvottelut 2011 ovat epäonnistuneet. Ja siksipä ei ole laisinkaan selvitetty, miltä rahoitus näyttää, koska ulkosuhdehallinnolla on kyllä oikeudellinen perusta, mutta rahoituksellista perustaa sillä ei ole, koska budjetti on 2011 2011 budjetti on nyt 12 osissa. Nyt me olemme käyneet ensimmäisiä keskusteluja, jatkamme näitä keskusteluja. Minä en nyt mitenkään periaatteellisesti ole tätä vastaan, mutta minulla on kriittisiä kysymyksiä. Yksi asia, joka minua hiukan kiusasi, oli, että sain tietoa, että mahdollisesti niin kutsuttu Lex-rakennus oli siis sopiva. Tämä rakennus on tällä hetkellä neuvoston käytössä, jotta siitä tulisi riittävän iso ulkosuhdehallinnolle. Kaikki kääntäjät tästä rakennuksesta pitäisi siirtää jonkin toiseen rakennukseen, mutta siinä tapauksessa ehkä rakennus riittäisi, täytyisi tehdä remonttia ja niin poispäin, mutta minulle sanottiin, että teoreettisesti tämä onnistuu. Neuvosto, joka meille budjettineuvottelussa sanoi, että meidän täytyy niin kovasti säästää ja niin poispäin, ei halua siirtää kääntäjiä minnekään tämä nyt on keskustelu aihe. Jos meille sanotaan, että meidän täytyy säästää, niin sitten on vaikea äh, ymmärtää, käydä, käydä keskustelua Englannin edustajan kanssa lisäkustannuksista. Meillä on siis kolme äh, kollegaa, jotka ovat sanoneet, että he pitävät tätä hiukan kyseenalaisena. Minä en nyt halua tätä tämän enempää käsitellä, mutta haluaisin ottaa sen esiin, koska minulle tämä on esitetty. En halua sitä vaientaa ja mielelläni puhuisin vielä pääjohtajan ja ulkosuhdehallinnon työntekijöiden kanssa. Ja lykkäisin tätä keskustelua. No niin. Eli käsittääkseni toisin kuin se, mitä tapahtui Nigerian osalta. Toivotte, että tästä laaditaan lausunto. Selvä. Eli kaikki ovat samaa mieltä. Arton ei vastusta tätä. Eli noudatamme Artongin ehdotusta tässä asiassa. Ja esittelijän. Haluaisin kuitenkin ehdottaa esittelijälle, ja hän varmasti on samaa mieltä, että otamme nopeasti yhteyttä pääjohtajaan ja virkamiehiin komission puolelle, jotka tästä vastaavat, jotta tämä asia olisi riittävän perusteltu, jotta voimme ottaa kantaa aikataulussa artiklan 179 mukaisesti, eli kohtuullisessa ajassa. Me olemme jo riittävästi keskustelleet kaikista näistä aiheista liittyen ulkosuhdehallinnon perustamiseen. Eikä nyt. Niin, siis me tarvitsemme rakennuksen. Totta kai se pitää sijoittaa johonkin. Se nyt, sen pitää olla kohtuuhintainen. Mutta kuitenkin täytyy sanoa, että Ashton vuoden ajan on kantanut varsinaista ristiä. Ja olen nyt siis, minä olen edelleen kristillisdemokraatti. Eli tämä ristin kantaminen ei nyt saa kestää ihan loputtomien. Eli niin, vielä olkaa hyvä. Tahti. Vielä yksi pyynti. Sen jälkeen kulkoselihallinto ei ollut vielä valmis. Pystyykö se pitämään kiinni vastauksen määräajoista? pyytäisin, että tätä ei voida taata 14 päivän sisällä. Me tarvitsemme jotakin vastauksia, koska muuten ä, lausunto voisi olla kielteinen, koska ei ole riittävästi vastauksia. En haluaisi, että näin käy, joten meidän pitäisi ehkä keskustella siitä, voiko tämä onnistua joulukuussa, koska minä en ole kielteinen noin periaatteellisesti, vaan halusin vain muutamia selvityksiä. Très bien. Donc, le, je crois que la... No niin, Eli komissio kuuli tämän viestin ja kiitoksia tästä asenteesta, joka on tiukka ja avoin samaan aikaan. Viimeinen kohta. Nyt voin kertoa teille, että seuraava koko, tavallinen kokous ensimmäinen joulukuuta kello 15.18.30 ja toinen joulukuuta 9.30. On mahdollista järjestää ylimääräinen kokous Strasbourgissa, jossa käsitellään pelkästään budjettineuvotteluita 23. päivä tiistaina. Eli nyt meillä on täsmännys, eli kello 10 puoli 12 salissa VIC 200. Siellä on 216 paikkaa ja sinne saadaan tulkkaus 18 kielellä. Eli muistakaa tämä, ja tämä tietysti vahvistetaan vielä sähköpostitse. Kiitoksia, kokous päättyy.